theorem? <laughs> Sorry, I'm just looking for the, for the So colleagues, our next... No niin, hyvät kollegat, tämä viimeinen aihe ennen lounastaukoa on komission julkilausuma humanitaarisen avun ja jälleenrakentamisen koordinoinnista Haitissa. Pyytäisin meidän komission jäsenimme Georgievaa ja Pibalksia käymään paikoilleen. I might ask Madame Georgieva. Ja pyytäisin, että Georgieva aloittaa. Yes. Thank you very much. Niin, kiitos oikein paljon. Haluaisin äm, kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat täällä siitä huomiosta, joka, jonka parlamentti osoittaa Haitille. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Andres Viebaksille, joka puhuu jälleenrakentamisesta, niin haluaisin puhua niistä neljästä haasteesta, humanitaarisista haasteista seuraavina kuukausina. Miten komissio niihin vastaa? Ensinnäkin humanitaarisen avun jatkaminen erinteisesti suojien ja terveydenhuollon ja terveydenhuollon tarjoaminen. Yksi 1,3 miljoonan kodittoman uudelleen sijoittaminen äm, sijais, äm, väliaikaisiin koteihin on suuri haaste sillä äm, raunioita pitää raivata ja tämä on tärkeää äh, kaupunkisuunnittelun kannalta. Me, meillä on noin 10 kolmekymmentä 000 ähm, ihmistä, jotka asuvat väliaikaisasutuksissa ja he, ne, heidät pitää siirtää, he ovat, he ovat prioriteetti ja meidän pitää myös ähm, vahvistaa pakolaisleirien hallintoa meidän pitää kiinnittää huomiota mm, myös varastojen täyttämiseen ja meidän pitää tukea siviili, Haitin siviilisuojelua, joka on vahvistunut kriisin jälkeen. Toiseksi me, meidän lähestymistapamme on se, että me äm, tarjoamme tarpeen mukaista apua ja ähm, yritämme estää äh, tulevia massaliikkeitä. Ähm, meidän apumme ähm, pääsee ei pelkästään port au Princeen, vaan koko maahan, ja näin me vähennämme paineita myös pääkaupungissa. Samalla logiikalla me tuemme koko saarta pakolaisasioissa tai esimerkiksi avun logistiikassa tai hurrikaanisesonkin kauteen valmistautumisessa. Kolmanneksi me varmistamme, että, että me teemme yhteistyötä monien toimijoiden kanssa me olemme olleet johdonmukaisia ja ähm, meillä on ollut vahva ääni myös YK-koordinaation kanssa ja me olemme onnistuneet hyvin siviilien suojelussa ja meidän omassa työssämme. Neljänneksi me haluamme taata ähm, humanitaarisen avun ja jälleenrakentamisen. Teemme yhteistyötä herra Biebalksin kanssa helpottaaksemme tätä työtä ähm, ja annan teille kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin elintarvikealalla me äm, tuemme paikallista hankintaa, vaikka äm, se on ehkä kalliimpaa, mutta me autamme paikallisia viljelijöitä ja näin heidän e- toipumistaan kriisistä. Ja toiseksi me äm, tuemme myös Cash for Work-ohjelmaa ja näinkin voimme toi, ähm, tukea toipumista. Ja viimeksi, viimeiseksi sitten me keskeyttämiseksi tuloksiin, ja me olemme numero ykkönen volyymin suhteen, määrän suhteen, mutta me haluamme olla myös tulosten suhteen numero ykkönen. Ja nyt herra Piivaks. Mr. Peebles has the floor. Ja herra Piivaks, olkaa hyvä. Ma- Puhemies, arvon jäsenet. Haluaisin aloittaa siitä, että eh, Eurooppa eh, on eh, antanut 1,235 miljardia euroa Haitin jälleenrakennukselle. Me olemme siis kaikkein suurin avunantaja Haitin jälleenrakentamiselle. Ja myös se tapa, millä me sen teimme, se oli YK pyyntö, joka osoitettiin kaikille maille mutta olen ylpeä siitä, että myös minun kotimaani, joka ei ollut kovinkaan paljon tekemisessä haiten kanssa, antoi ylimääräistä rahaa ei ainoastaan yhteisön budjetin kautta. Kaikki tämä on tapahtunut hyvässä hengessä. Taloudellinen tuki oli selkeä ja Haitin hallitus on toiminut. Tässä on ollut mukana hyvin paljon eri eh, tekijöitä, kansalaisjärjestöjä sekä eurooppalaisia kansan kansalaisjärjestöjä, jotka ovat olleet mukana paikalla. Siellä on myös yrityksiä sekä tällaisia väliaikaisia mekanismeja koordinoinnille. Muun muassa Bill Clinton on ollut siellä. Joten tähän mekanismiin on otettu mukaan niin paljon eri toimijoita, joka takaa sen, että tätä rahaa ei käytetä väärin. Nyt on hyvin tärkeää, että keskittämme meidän apumme mahdollisimman nopeasti. Komissio ja jäsenvaltio valmistelevat äh, jo uutta äh, tällaista äh, maakohtaista ohjelmaa Haitille. Ja meidän yhteisen toimintamme tueksi me nopeutamme tätä ohjelmaa. Minä itse lähden Haitiin tällä viikolla ja tulen siellä osallistumaan tähän infrastruktuurin ja hallituksen pitkän aikavälin rakentamiseen. Viisi taloudellista sopimusta on saatu aikaan, joiden yhteishinta on yli 200 miljoonaa euroa. Ja ajatellen jo, mitä me olemme tehneet, esimerkiksi Porto Bransin ja Cap tien rakentaminen, uudelleen rakentaminen, joka oli hallituksen toive, ja se tukee koko saaren saavuttamista. Hallituksen eh, kapasiteetin vahvistaminen on tärkeää ja sen vuoksi eh, tulemme tekemään yhteistyötä myös esimerkiksi valtiovarainministerin kanssa. Eh, tulen myös käymään Miravelen kouluissa ja tulemme keskittymään erityisesti koulutukseen, kuten presidentti Preval on pyytänyt. Me tulemme myös antamaan enemmän budjettitukea tuki ei ole mitään tällaista blanko tukea vaan me olemme tehneet hyvin paljon ennalta työtä ja olemme käyneet siellä ja tarkistamme ja valvomme, että rahat käytetään siihen tarkoitukseen, minkä ne on tarkoitettu. Tulen valvomaan jälleen rakennussa prosessia ja me pyrimme myös nopeuttamaan avun antamista. Tulen pitämään Euroopan parlamentin informoituna siitä, miten jälleenrakennus Haitilla tapahtuu. Mutta haluan painottaa, että tässä ei ole kysymys ainoastaan minusta, vaan koko komission kollegioista Parantar Ashton, Kristiliina ja monet muut kollegat lähtevät paikan päälle. Michel Barnier esimerkiksi, joka tulee muutaman kuukauden kuluttua lähtemään Haitille valvomaan ja tukemaan tätä jälleenrakennusta. Joten tässä ei ole kysymys ainoastaan yhdestä vastuukomission jäsenestä, vaan koko kollegiosta. Me tarvitsemme kansainväliseltä yhteisöltä pitkän aikavälin eh, sitoutumista niin, että Haiti ei eh, tavallaan eh, taannu takaisin. Meillä on tiettyjä alueita, joissa me todellakin voimme saada aikaan eroa. Erityisesti meillä on paljon. Meidän tulee huolehtia siitä, että Haitin ihmiset voivat itse osallistua tähän paremmin. Ensinnäkin sosiaalisella alalla hallituksen pitäisi lähteä hyvin, läheisiin, hyvin läheiseen yhteistyöhön koko kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja se on meidän suunnitelmamme mukainen myös mitä tulee taloudelliseen puoleen, makrotaloudellinen kehys merkitsee sitä, että sitä on toteutettava tiukemmin niin, että saadaan aikaan työllisyyttä ja kasvua. Ja sillä tavalla saataisiin ihmiset pois köyhyydestä. Kiitos. I think you Nyt meillä poliittisten ryhmän puhujat ja avoitamme herra Mitchelliltä EPP. Kiitos puhemies ja kiitos komissaareille. Kaksi seikkaa. Ensin, ensinnäkin metodi ja keinot, joilla äm, toteutamme ra- jälleenrakentuksen ja sitten se, että varmistamme, et, ja meidän pitää puhua ö, maa-oikeuksista ja ihmisten ö, ö, heikkoudesta. Ensinnäkin haluaisin sanoa, mitä tulee jälleenrakentamiseen, kävin Maailmanpankin tai esittelin Maailmanpankin asiakirjan, joka käsittelee sitä, että jälleenrakennus pitäisi tapahtua tietyn käsikirjan mukaisesti. Kirjata, käytämmekö tätä käsikirjaa, jotta voimme varmistaa, että jälleenrakennus todellakin on ammattimaista. Maailmanpankki on tehnyt loistavaa työtä ja tästä on olemassa raportti. Toiseksi, mitä tulee näihin sitoumuksiin, olen hyvin tyytyväinen, että nämä yli 200 miljoonaa annetaan, mutta kun viiden vuoden päästä puhumme tästä, niin milloin voimme suoraan antaa tällaista apua köyhälle maalle? Tuhon laajuus Haitissa oli sellaista, että meidän pitää todellakin tarkastella ei pelkästään tuhoja, vaan sitä, miksi tuhot ovat niin laajoja – ihmiset ähm, asuvat, äh, asu, asuvat asuivat hökkelikylissä, eivätkä omistaneet niitä rakennuksia, joissa he asuivat. Jos he omistaisivat tontteja ja nämä rakennukset, ähm, he voisivat rakentaa paremmin ja näin he voisivat valmistautua tällaisiin katastrofeihin. Ja tämä voisi olla yksi aspekti tässä lähestymistavassamme. Mr. Mitchell, Now... Kiitos herra Mitchell. Ja sitten SD Rova Kretu. de a stabilizat după cum au subliniat cei doi comisari doamna georgieva tilanne haitilla ei ole eh, millään muotoa vakaa kuten georgieva ja piebalgs myös eh, sanoivat. Sama on sanottu myös humanitaaristen avunantajien puolelta, jotka ovat siellä paikalla jakamassa humanitaarista apua ja tukemassa jälleenrakentamista. Toivomme, että normaali elämä tavallaan normalisoituisi ja meidän on erityisesti tuettava provinsseja sen vuoksi, että sadekausi on alkamassa ja infrastruktuuri esimerkiksi liikenteen ja kuljetusten kannalta saattaa kärsiä suuriakin katkoja. Jälleenrakennustoimet ovat vasta kunnolla käynnistymässä ja on selvää, että myös uusia ongelmia tulee ilmenemään infrastruktuurin suhteen. Meidän täytyy varmistaa kansalaisille mahdollisuus turvalliseen asumiseen ja terveyteen. Me tarvitsemme siellä myös työvoimaa, pätevää työvoimaa. Orvot tai vanhemmistaan eroon joutuneet lapset ovat ongelma, koska he ovat hyvinkin äh, arkaluontoisessa ja herkässä asemassa ja meidän täytyisikin kiinnittää enemmän huomiota tähän humanitaariseen kriisin näkökulmaan haitillaan, koska siellä on tapahtunut äh, hyvin paljon lapsilla käytävää kauppaa ja pakkoadoptioita. Ja olen iloinen siitä, että komissio priorisoi nyt Haitia ja sitten herra Gorens Aldesta. Herra puhemies, Haitissa tilanne on ollut sellainen, että humanitaarisen avun ylläpito on erittäin tärkeää muiden kiireellisten toimien ohessa. Siellä tarvitaan vankempia asuntoja ja tarvitaan todellakin asuntojen rakentamista niiden tuhoutuneiden talojen rakennusten tilalle, jotka menetettiin jos halutaan nyt lopettaa humanitaarinen apu, se olisi täysin vastuutonta. Ja sitten taas toisaalta, jos ei ryhdytä vielä rakentamaan uusia rakennuksia ja asuntoja, niin sekin olisi täysin ö, huono ratkaisu. Joten tarvitaan näitä molempia toimia yhtä aikaa ja tämä vaatii paljon resursseja. budjetin vahvistaminen Haitin avun osalta on tärkeä asia ja tarvitaan myös näiden toimien hajauttamista. Lahjoittajakokous, joka pidettiin YKssa 31.3. oli erittäin toiveikkuutta antava. Me pidämme kiinni näistä, tai niistä päätöksistä, joita tuossa kokouksessa tehtiin, ja nyt onkin puhuttu tulevien vuosien avun lisäämisestä tulevina vuosina. Tästä tulee tärkeä asia budjetin kannalta. Vuosittainen lisäys on 8 prosentin luokkaa IMFn puolella tulevina viisinä vuotena. Nyt tarvits, Haiti, joka, jonka talous on hyvin riippuvainen tuonnista, 80 prosentin luokkaa on nimittäin tuonnin merkitys. Se tarvitsee edelleen paljon tuottu, tuot, maahan tuotuja elintarvikkeita. Se ei ole vielä, siitä ei tule omavarainen pitkään aikaan. Ja tämä, nämä toimet, kaikki nämä toimet tarvitse, vaativat kaikkien EUn jäsenmaiden yhteisiä toimia. Herra Barnier on antanut arvokkaan panoksen tämän työn koordinointiin. Kiitokset myös mm, Euroopan komission korkealle, ulkopolitiikan korkealle edustajalle ja komission jäsenille Piibalkaksille ja Georgievalle heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Mr. Czarniecki for the Conservatives and Reformists. One minute. Kiitos herra Goran. Sitten herra Oman äh, poliittisen äh, ryhmäni nimissä ja koordinaattorimme edustaja Devan nimissä haluaisin äh, painottaa sitä, että nykyinen apumme Haitille on kolme kertaa suurempaa kuin mitä Haitin hallitus odotti. Me puhumme tällä hetkellä toista ja puolesta miljardista. Ja kannattaa myös huomioida se, että seuraavan kahden vuoden aikana amerikkalaiset tulevat antamaan alle 4 miljardia. Infrastruktuuri on ehkäpä se avain tavoite, joka meillä avullamme avullemme on asetettu, kuten arvostettu kollegani edustaja Deva on sanonut. Haitin hallitus on heikko ja Haitilla on kaikenlaisia elittiryhmiä ja EU on tärkeää tietää, mihinkä nämä rahat todella menevät. Gue. Le Heirak Gue. Yksi, minu- yksi ja puoli minuuttia. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies. Kiitokset komission jäsenille. Meidän täytyy valvoa sitä, että lahjoituskonferenssin sitoumukset tulevat toteutumaan oikeasti ja että nämä lahjoitetut summat menevät todellakin oikeille vastaanottajille. En kuitenkaan usko, että tämä riittää siihen, että voisimme rakentaa uudelleen Haitin ja auttaa kansalaisia siellä – me Euroopan unionin jäsenet eh, tai kansalaisetkin olemme olleet hyvin anteliaita tässä kriisissä, mutta siellä tarvitaan paljon kiireellistä apua. Ja kiireellistä siksi, että uusia hirmumyrskyjä saattaa tulla tuolle alueelle ja siksi koulujen, kotien, sairaaloiden rakentaminen on erittäin tärkeä ja kiireellinen asia. Pitää myös kiireellisesti koordinoida elintarvikeapua ja pitää myös äh, kehittää uusia kestäviä maatalousohjelmia, jotta Haiti voisi jossain vaiheessa ö, olla tilanteessa, jossa se pystyy turvaamaan elintarviketuotantonsa. Tarvitaan todellakin perustavaa laatua olevien kysymysten ratkaisemista ja toi, todellakin perustavaa laatua olevia toimia. Meillä täytyy olla sellaisia äh, keinoja, joilla pystytään vahvistamaan koulutusta elintarvike huoltoa ja terveydenhoitoa. Meidän pitäisi kehittää uusia hankkeita, joiden avulla voisimme auttaa Haitia ja auttaa sitä taistelemaan köyhyyttä vastaan. Meidän täytyy muistaa se, että Haitin kurjuus ei johdu ainoastaan tästä äskettäisestä maanjäristyksestä, vaan tämä Haiti on maa, joka on jo kauan kärsinyt erittäin huonosta poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Meidän täytyisi pystyä auttamaan heitä heidän mm, huolissaan. Herra Belder. Kiitos puhemies. Tämän katastrofin jälkeen tehtiin arvio siitä, että, mietit, että katsottiin, minkälaista apua tarvitaan ja missä on prioriteetti. Mutta hyvin vähän on käytetty esimerkiksi paikallista asiantuntemusta. Ja haittilaisten järjestöjen ja viranomaisten täytyy olla mukana jälleen rakentamisessa. Ja Euroopan unionina me tarvitsemme hyviä paikallisia yhteyksiä ja yhteistyötä. Ja olen iloinen, että komissio ajattelee samalla tavalla, että luodaan haitiin tätä työtä. Toisekseen nämä aloitteet ovat olleet hyviä siltä osin, että maatalous on yksi priorisoitu alue sen vuoksi, että maatalous häiriintyi pahasti. Ja sinne on jouduttu tuomaan hyvin paljon elintarvikkeita ja esimerkiksi sadot ovat hyvin pitkälti tuhoutuneet. Sen vuoksi on erittäin hieno asia taata elintarvikkeiden saatavuus ja on hyvä, että komissio ajattelee samalla tavalla. Nimenomaan näinä päivinä Frankfurt Allgemeinerissa oli koko sivun raportti Haitin tilanteesta ja tilanne on sydäntä aika särkevä e, esimerkiksi asumisen osalta, joten toivotan komissiolle kaikkea tukea ja Jumalan siunausta. Well, thank you. Kiitos. Seuraavaksi herra Mauro. Reiko. Grazie. Kiitos puhemies. Ja kiitos myös komission jäsenille näistä tiedoista. Varmasti jo nyt on tehty paljon Haitin hyväksi, mutta emme tietenkään voi jättää asiaa siihen, vaan meidän pitää melkeinpä tehdä pysyvä ohjelma, koska tilanne on niin vakava Haitissa. Kaikista kriittisin vaihe ei, ei ole edelleenkään ohi. Ihmiset edelleen nääntyvät nälkään ja tuhansilla ihmisillä ei ole kattoa päänsä päällä ja, ja pian hurrikaanikausi alkaa. Meidän pitää saada enemmän koordinaatiota eri instituutioiden ja järjestöjen välillä ja koordinaatio pitää liittää myös kansalaisjärjestöjen toimintaan, sillä he ovat paikan päällä ja he voivat ottaa mukaan haitilaisia ja antaa haitilaisillekin vastuuta meidän pitäisi kaikkien olla tietoisia siitä, että jos me olemme tukena haitille ja haitilaisille, meidän pitää, meidän pitää saada heidät ymmärtämään, että, me, että jokaisen ihmisen ihmisarvo pitää syntyä uudelleen ja heille pitää antaa toivoa tässä surullisessa tilanteessa. For one and a half minute. Herra Guerrero. Kiitoksia puhemies, arvoisat komission jäsenet. Ensinnäkin haluan osoittaa ö, osanottoni niiden henkilöiden ö, perheille, espanjalaisille sotilaille, jotka ovat menettäneet henkensä viime viikolla Haluan kiittää myös niitä, jotka ovat tehneet solidaarista työtä näissä vaikeissa ajoissa. Se, mitä viime viikolla tapahtui, helikopterionnettomuus, osoitti sen, että nyt humanitaarista apua annettaessa täytyy myös pitää kiinni turvallisuudesta. Silloin kun humanitaarista työtä tehdään, syntyy tilanteita, jolloin, jolloin turvallisuutta ei voida taata. Sotilasjoukot ovat olleet mukana tässä auttamistyössä ja se on hyvin, hyvin tärkeä asia. Luonnon katastrofit ovat tilanteita, joissa vaaditaan erittäin nopeaa ja tehokasta toimintaa. Ja silloin, jos äh, hallinnollisella puolella on ongelmia, niin äh, tämä saattaa, tällä saattaa olla kohtalokkaita seurauksia. Haitin jälleenrakentamisessa me tarvitsemme todellakin tehokasta hallinnointia, koska se, se tavoite, jonka New Yorkissa asetimme, on hyvin, hyvin kunnianhimoinen ja tärkeä, ja kaikkien osapuolten täytyy antaa oma panoksensa. Kiitos, herra Guerrero. Herra Michel seuraavaksi. Haluaisin ensinnäkin onnitella kahta komission jäsentä, jotka ovat vastuussa tästä vaikeasta, vastuussa tässä vaikeassa tehtävässä. Haitin maanjärjestys on ollut sellainen hyvin poikkeuksellinen tilanne, joka on herättänyt solidarisuutta ja äh, tarvetta ottaa esille mm, vanhat äh, solidaarisuuden ja veljeyden periaatteet. Nyt nämä tilanteet ja katastrofin ulottuvuudet ovat tiedossamme ja tämä tärkeä kokous New Yorkissa, jossa avustajan maat mm, kokoontuivat, oli merkittävä askel. Nyt meidän pitää toimia hyvin koordinoidulla tavalla, jotta näissä kiireellisissä toimissa voidaan päästä eteenpäin haitilla. Nyt, kuten aikaisemminkin, aikaisemmatkin puhujat sanoivat, tarvitsemme koordinoitua toimintaa, tässä ei riitä se, että ähm, avun antajat ovat anteliaita. Tarvitaan myös äh, toimielinten ja hallinnoinnin vahvistamista ja toimien hajauttaminen on myös avainkäsite. Tähän viittasivat myös edeltävät puhujat hyvät komission jäsenet, uskon, että tässä on asetettu aivan oikeita tavoitteita. Kiitos. Seuraava puhuja Rova Strifler. Oui, monsieur le président. Euh- Herra puhemies, hyvät komission jäsenet, tässä tilanteessa, jossa sadat tuhannet ihmiset ovat edelleen A, a, jotka asuvat edelleen tällaisessa väliaikaisessa asutuksissa ja teltoissa. Meidän täytyy todellakin kiinnittää huomiota tähän vakavaan tilanteeseen ja käynnistää kaikki mahdolliset hankkeet, ottaa käyttöön kaikki mahdolliset resurssit, jotta YK koordinoinnin puitteissa voimme päästä hyviin tuloksiin. Olen iloinen siitä kokouksesta, joka 31. maaliskuuta järjestettiin New Yorkissa ja niistä miljardeista euroista, jotka luvattiin Haitin jälleenrakennuksiin tulevina vuosina. Jälleen kerran Euroopan unioni on rouva Ashtonin kautta puhunut yhdellä äänellä ja tämä on hyvin tärkeää myös kansainvälisen yhteisön kannalta. Nyt tarvitaan myös oikeita valintoja, oikeita toimintaelimiä, jotta tämä jälleenrakennus voi edistää Haitin kansalaisten hyvinvointia ja, ja voi, jotta se voi turvata heidän elämänsä. Eurooppa tulee seuraamaan hyvin läheltä Haitin jälleenrakentamista ja sitä, miten sen rahastojen varoja käytetään. Kiitoksia puhemies. Merci. Kiitos. Herra Arsenis, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos puhemies, arvoisa äh, puhemies ja komission jäsen. Humanitaarinen kriisi Haitilla osoittaa, että me tarvitsemme mekanismeja äh, Eurooppaan. Meillä ei ole pysyviä taloudellisia mekanismeja ja EU:ssa ei ole budjettia, jolla ei ole, jolla edes kyettäisiin tätä apua antamaan. Sen vuoksi yksittäiset Euroopan unionin maat ovat antaneet tätä apua ja EU on sitä vain koordinoinut. Apua pitäisi antaa suoraan. Viikkojärjestyksen jälkeen ihmiset eivät olleet saaneet vielä minkään näköistä apua. Euroopan voimavaroja pitäisi käyttää ja koordinoida tehokkaammin on erittäin tärkeää, että kykenemme ohjelmissa reagoimaan hyvin nopeasti. Luonnollisesti Haitilla tämä katastrofi tapahtui tai johtui maanjäristyksestä, mutta voi tapahtua muita vastaavia humanitaaria kriisejä, kuten esimerkiksi ilmastoongelmia, kuivuutta, tulvia ja niin edelleen. Ja ilmasto-ongelmathan ovat oikeastaan kehitysmaiden aikaansaamia ja tästä nimenomaan köyhimmät maidet joutuvat kantamaan vastuuden. Ilmasto-ongelmista äh, meillä on vastuu ja meidän täytyy ottaa oppia tästä. Omen Ruiten, is our next speaker. Rova Omen Ruiten seuraavana. Puhemies, arvoisa komission, arvoisat komission jäsenet. Tämän valtavan tragedian ja katastrofin jälkeen Haitilla – meidän täytyy, kuten te sanoitte, myös katsoa tulevaisuuteen. New Yorkin äh, lahjoittajakonferenssi antoi 7 miljardia, ainakin tämä lupaus on tehty. Ja toimintasuunnitelman pohjalta, jonka Haitin viranomaiset ovat tehneet, äh, EU antoi myös 1,6 miljardia. Kysymys nyt molemmille komission jäsenille onkin, millä tavalla tämä toimeenpannaan kestävällä millä tavalla tämä toimeenpannaan niin, että tätä maata voidaan jälleen rakentaa vakaalla ja demokraattisella tavalla? Kysyisin myös, millä tavalla te arvioitte Haitin viranomaisten toimintaohjelman? Ja oletteko te voineet huolehtia siitä, että se suuri määrä varoja, mitä sinne nyt annetaan, voidaan käyttää tehokkaalla tavalla lyhyellä aikavälillä, mutta myös pitkällä aikavälillä? Ja millä tavalla voidaan huolehtia siitä, että nämä 1,3 asunnotonta saisivat katon päänsä päälle? ja mitenkä keskipitkällä aikavälillä voitaisiin rakentaa infrastruktuuria. Tämä ei ole ainoastaan näiden asiasta kärsivien eh, eduissa, vaan uskon, että jos me tässä onnistumme, niin se tulee tukemaan tämän saaren poliittista vakautta myös sen vuoksi, että tilanne siellä on tällä hetkellä hyvin herkkä, kuten te sanoittekin. Kansalaisista tuntuu siltä, että apua ei anneta sinne, mihinkä sitä pitäisi antaa. Joten millä tavalla voisimme huolehtia siitä, että poliittinen tilanne maassa pystyisi vakautumaan ja että hallituksen toimet olisivat parempia? Vielä yksi kysymys. Meillä on tällainen väliaikainen Haitin jälleenrakennuskomitea. Puhemies keskeytyy. Uh, uh, under Bill Clinton, I would like to... Haluaisin siis kysyä vielä, millä tavalla ihmis... Millä tavalla tämä komitea toimii? Thank you, Mr. Kaczmarek. Kiitos, herra Kaczmarek. Kiitos puhemies, haluaisin kiittää edellistä puhujaa, puhujaa tämän kysymyksen asettamisesta ja haluaisin kiittää komission jäseniä heidän lausunnoistaan. Paljon siitä, mitä sanoimme helmikuun päätöslauselmassamme Haitista, oli hyvin perusteltua ja se voisi olla myös perusteena meidän avullemme Haitille. Haiti tarvitsee sekä nopeaa että pitkän aikavälin apua ja jotta voimme auttaa ihmisiä, kuten komissaari Georgieva sanoi, pitää olla toinenkin vaihe, jälleenrakennuksen toinen vaihe, joka on pitkäaikainen, ja siihen tarvitaan tarpeiden arviointia. Selkeästi tämän prosessin omistajuus pitää olla kansala- Haitin kansalaisten ja viranomaisten käsillä, ja toivon, että komissio myös tunnustaa tämän asian. Kolmanneksi meidän pitää itse päättää, mitä voimme tehdä ähm, avustamme koordinoidumpaa. Please. One minute. Herra Suvin. President. Herra puhemies, Eurooppa on antanut miljoonia euroja, ruokaa, telttoja, lääkkeitä, sotilaita. Kaikki tämä on hyvää mutta haluaisin siterata Jolie Chazonia, joka sanoi helmikuussa, että Haitissa on kyse katastrofista, ei ainoastaan tämän maanjärjestyksen takia, vaan myös sen takia, miten humanitaarista apua on hoidettu. Miten tällainen huono organisaatio voi, voikaan tapahtua? Tämä on tullut erittäin kalliiksi, kalliiksi Haitille mikä olisi sitten vastaus tähän, ja me tiedämme vastauksen. Tarvitaan eurooppalaista, eurooppalaisia voimia, jolla olisi selkeät rakenteet, selkeät tiedotusvälineet ja kuljetusresurssit. Ja haluaisin, että tästä koordinoinnista ja näiden joukkojen lähettämisestä puhuttaisiin tässä yhteydessä. Seuraavana herra Silvestris. Kiitos hyvät kollegat. Tyytyväisyydellä suhtauduin tähän äh, konferenssiin, jossa, jonka tulokset olivat hyvät. Mutta tärkeää on se, että meillä on suuntaviivat, kuinka nämä varat käytetään. Tämän kriisin tulisi johtaa siihen, että siitä noustaan vahvistuneena täytyisi parantaa infrastruktuuria. Ennenkään maajärjestystä tilanne ei ollut mitenkään erityisen hyvä. Meidän täytyy huomioida myös ne sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset, joita oli ennen maajärjestystä. Tämä maksaa toki, mutta meidän tulee huolehtia siitä, että ne voimavarat, joita annetaan kansallisille toimielimille, että niitä käytetään hyvällä ja oikealla tavalla. Meillä täytyy myös olla pitkän aikavälin suunnitelma ja hyvää koordinointia täällä parlamentissakin minä olen julkisesti kritisoinut sitä, että olimme niin myöhässä. Kesti liian kauan ennen kuin EU ryhtyi toimiin, mutta nyt täytyy sanoa, että minä arvostan erinomaista työtä, jota meidän toimielimemme tekevät myös koordinoinnin suhteen. Ja toivon, että tämä työ jatkuu samankaltaisena ja että me saamme pitkän aikavälin suunnitelman, joka johtaa siihen, että me voimme toimia tehokkaasti. Now we have... Kiitos herra Silvestri. Sitten Catch the Eye-menettely. pani Kiitos puhemies, hyvät komission jäsenet. Haitin maanjäristys, sitä seurasi kansainvälinen humanitaarinen apu välittömästi. USA ja Kanadan joukkojen lisäksi haluaisin kiittää myös slovakialaisten joukkojen panostusta, jotka tulivat alueelle. Valitettavasti Eurooppa on ollut hidas auttamaan, erityisesti hidas elintarvikkeiden, ruoan, veden ja polttoaineiden toimittamisessa. Itse asiassa jotkut pelastustiimeistä, jotka lähetettiin alueelle, eivät olleet tarpeeksi hyvin koulutettuja. Niinpä haluaisin vedota jäsenmaiden viranomaisiin ja EUn viranomaisiin, jotta perustettaisiin yhteinen kriisinhallinta ratkaisu. Me tarvitsemme parempaa koulutusta humanitaarisessa avussa ja parempia, parempaa varustelua var, vastata tällaisiin katastrofeihin. Francesca Keller, bitte. Seuraavana Francesca Gray. Kiitos ja kiitokset komission jäsenille teidän ponnistelustanne, jota teette Haitien suhteen. Olen samaa mieltä siitä, että olisi hyvä keskittyä koko saareen, vaikkakin suhtaudun kriittisesti koko unionin lähestymistapaan, niin olen kuitenkin samaa mieltä koko saaren lähestymistapaan ja pyytäisin, että ette unohda, mitä tulevaisuuden sitoumuksia meidän täytyy tehdä. Meidän täytyy pitää kiinni meidän sitoumuksistamme. Me näemme, että jäsenvaltiot eivät pidä välttämättä tähän 0,7 prosentin tavoitteesta kiinni, niin teidän täytyy huolehtia, että tästä pidetään kiinni. Meidän täytyy myös varmistaa se, että se edistys, mitä me teemme tällä hetkellä Haitissa, menisi tyhjäksi muiden toimien suhteen, joita täällä teemme. Joten meidän täytyy olla politiikassamme hyvin johdonmukaisia niin, että ei käy niin, että haitin, haitilat saadaan aikaan menestystä, mutta sitten tehdään jotain muuta, joka romuttaa kaiken. Kiitos. Thank you. Kiitos. Madam Jetenemjaki. EU e on auttanut Haitia ja tämä on hyvä asia, mutta tämä katastrofi on mielestäni osoittanut selvästi sen että eu lla pitäisi olla nopeat humanitäärisen avun joukot ja että siviilikriisinhallintaa pitää kehittää. ei riitä se että annetaan rahaa vaan eu lla pitäisi olla kykyä toimia nopeasti tällaisessa katastrofitilanteessa auttaa ja lähettää ihmisiä paikan päälle että näitä ihmisiä autetaan konkreettisesti eikä vasta pitkän ajan kuluttua joka sekin on kyllä tärkeää mutta tämä lähi nopea apu puuttuu tällä hetkellä eu n kapasiteetista. toivon että tähän kiinnitetään huomiota ja nämä nopean toiminnan joukot rakennetaan. Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Ei. Joten annan puheenvuoron komission jäsen Georgievalle, jotta hän voi vetää yhteen tämän keskustelun ja vastata kysymyksiin. With your permission, I also would... Kiitos. Teidän luvallanne jättäisin hieman tilaa ja aikaa myös Piibalksille, jotta hän voi puhua näistä pitkän aikavälin äh, jälleenrakennuskysymyksistä. Tämä keskustelu on ollut äh, hyödyllinen ja myös rohkaiseva meille. Ennen kuin äh, vastaan kysymyksiin, niin olen samaa mieltä kuin Heron kanssa ja ilmaisen sympatianne Eh, niille perheille, näiden espanjalaisten eh, menehtyneiden sotilaiden perheille ja niille, eh, jotka ovat olleet mukana näissä elvytystoimissa. Haluaisin aloittaa tästä suuremmasta poliittisesta asiasta, nimittäin se, että EUn täytyy parantaa vastuukykyään Minusta oli eh, mukava nähdä myös kollegani Barnier täällä salissa, koska hän on myös ponnistellut kovasti tämän asian parissa. 26.3.4. tulemme keskustelemaan yksityiskohtaisemmin eh, tätä työohjelmaa, johon kuuluu myös se, millä tavalla parannamme ja vahvistamme yhteistyötä. Voin vahvistaa teille, että tämä on hyvin korkea prioriteetti meidän tiimillemme. Me tulemme tekemään läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja parlamentin kanssa niin, että saisimme aikaiseksi ratkaisun, joka parantaisi meidän kykyämme vastata tällaisiin katastrofeihin. Tässä on hyvin selkeä logiikka kaiken takana. Sillä hetkellä, tai nyt kun erilaisia katastrofeja on ollut enemmän, ja meidän budjettimme on hyvin tiukka, niin ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vahvistaa eurooppalaista koordinaatiota ja äh, rakentaa järjestelmä, jonka kautta me voimme tehokkaasti käyttää äh, meidän varojamme ja äh, myös inhimillisiä voimavaroja. Tästä tulee todella korkea prioriteetti meidän joukoillemme tulevina kuukausina. Sitten täällä esitettiin neljä kysymystä. Ensimmäinen liittyi siihen, että yhdistettäisiin vastuu ja prioriteetit pitkän aikavälin jälleenrakentamisessa. Jos me lähdemme jälleen rakentamiseen ilman, että tuemme ihmisiä ensin, niin silloin vaarana on vakava tragedia. Sen vuoksi täytyy saada aikaan elintarvikejakelua. Haitin hallitushan ehdotti, että emme antaisi enää elintarvikeapua, vaan enemmänkin tätä ohjelmaa Cash for Work ohjelmaan, mikä on ihan hyvä asia, mutta sitä ei voida toteuttaa joka paikassa yhtä aikaa. Mitä tulee elintarvikejakelun turvallisuuteen, niin uusi politiikka EU:ssa on hyvin edistyksellinen sen vuoksi, että siinä painotetaan sitä, että pyritään tukemaan paikallista elintarviketuotantoa humanitaarisen avun antamisessa, eli aina kun se on mahdollista. Tästä on keskust... tässä keskusteltiin myös New Yorkissa. Me kutsuimme paikalle kansalaisjärjestöjä, sekä haitilaisia että kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. Minun täytyy sanoa, että olen todella ylpeä siitä, että Eurooppa toi tämän asian esiin. Eli maataloustuotteiden varmuus haitilaisille. Ja tämä otettiin siis keskusteluksi, keskustelun aiheeksi. Sitten mitä tulee majapaikkoihin, se ei ole ollenkaan triviaali asia sen vuoksi, että ihmiset eivät halua muuttaa sieltä, missä he nyt ovat, monista syistä. Vaikkakin heidän talonsa ovat turvallisia, he pelkäävät mennä takaisin, koska heillä on traumaja kokemustensa perusteella. Kahde, toisekseen he pelkäävät menettävänsä koko sen sosiaalisen yhteisön ympäriltään, jos he muuttavat. Joten ei tässä nyt ole kysymys ainoastaan halun puutteesta, vaan myös sitä sosiaalisesta ilmiöstä, mikä seuraa tällaisia katastrofeja. Ei ole niin helppoa saada ihmiset muuttamaan äh, tulvaalttilta alueelta turvallisemmille alueille, mutta sitäkin käsitellään nyt prioriteettina. Sitten lopuksi vielä kysymys pitkän aikavälin kestävyydestä. Kysymys on hallituksen kestävyydestä, ekologisesta kestävyydestä. Minulla oli äh, mahdollisuus lentää Haitin ja Chilen äh, ylitse pari viikon välein. Haiti äh, koko saari oli oikeastaan täysin tuhoutunut. Luonnollisesti se vaikuttaa Siis se vaikutti koko tähän tuhoon, mutta Chiilessä taas sitten hallituksella on ollut erilaisia ohjelmia, jolla on esimerkiksi metsitysohjelmien kautta on pyritty vahvistamaan maaperää ja niin edelleen. On luotu parempaa ympäristöä ja olosuhteita. Ja me yritämmekin nyt sitten ajatella tällaisella pitkän aikavälin ajatuksena, kuten Chiilessä. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, mitä Maailmanpankki on ehdottanut siitä, millä tavalla näitä varoja käytetään ja millä tavalla tehdään tätä projektihallintaa. Mutta nyt annan puheenvuoron komission jäsen Piibalksille. Mr. Uh, President, members of parliament. Hyvä puhemies, hyvät parlamentin edustajat. Poliittisessa elämässäni tarvitsen enemmän aikaa ehkä parlamentin kysymyksille, sanoisin. En pysty siis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta vastaan muutamiin. Meille komissiossa teidän tukenne on hyvin tärkeää. Haiti ei ole tapaus, jos me toimimme yksin, me tarvitsemme koko eurooppalaista yhteiskuntaa. Sanoisin, että me arvioimme ähm, kansainvälisesti tilannetta. Hallitus teki suunnitelmia, niistä on puhuttu kansalaisjärjestöjen kanssa äh, ja on olemassa tämä väliaikaiskomitea ähm, ja me emme tee mitään päällekkäistä järjestelmää. Me toimimme tämän järjestelmän pohjalta näistä ähm, sitoumuksista, poliittisista sitoumuksista. Me tuot, tuomme, teetämme myös tuloksia. Ja sitten maaoikeuksista me ratkaisemme vielä tämän ongelman. Tämä on yksi meidän ongelmistamme, Öm, mutta tässä on tietysti myös riskejä. Öm, omistajuus on vaikea ongelma ja poliittinen prosessi. Jos poliittinen prosessi tukee pitkäaikaista kehitystä ja jos ihmiset uskovat siihen, niin silloin se toimii. Tämä on suuri haaste, mutta me pystymme siihen, jos voimme vain tukea haitilaisia ja poliittista järjestelmää. Silloin saamme tuloksia aikaiseksi. Sitten prosessin avoimuudesta. Koko kansainvälinen lahjoittajakunta on tukenut avoimuutta ja koko EUn prosessi on todellakin avoin ja voin vakuuttaa, että ähm, rahat käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti. Uskon, että meidän ei pitäisi vähätellä ähm, jäsenvaltioiden ja yhteisön ähm, edustajia, jotka toimivat paikan päällä ja haluaisin myös osoittaa osanottoni niille ihmisille, jotka ovat kuolleet Haitissa auttaessaan ihmisiä. Ja Haitissa on edelleen paljon ihmisiä, jotka auttavat siellä paikan päällä. Ja jos prosessi on hyvin järjestetty, niin saamme tuloksia aikaiseksi. Kiitos komission jäsenet. Keskustelu on päättynyt ja kokous jatkuu tänä iltapäivänä kello 15. Hyvää ruokahalua.